yhteydessä Tukholman konferenssin jälkeisessä yhteydessä sitten tätä vielä eteenpäin ja ilomielen teen yhteistyötä kasvapauksen valiokunnan kanssa tässä. And, uh, kiitos. Keskustelu päättää, päätyy tähän. Tästä suullisesta kysymyksestä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavaksi esityslistalla on viimeinen kohta, eli suullinen kysymys, joka koskee Euroopan talousalueen tulevaisuutta. Kysymyksen laatija Kofferaatti saa ensin puheenvuoron. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Sitä, se, mitä teille nyt sanon valiokunnan nimissä, koskee etan tulevaisuutta ja mahdollisuutta lähteä korjaamaan tähän rakenteeseen liittyviä ongelmia niin, että se saataisiin uuteen nousuun, että se toteuttaisi sisämarkkinoiden tavoitteita. Kuten te ja kolleganne tiedätte, ETA-sopimus on vuodelta 1994, joten nyt on todella pitkä kokemus takana. Tähän lähtivät maat, jotka olivat mukana vapaakauppa alueessa ja EU pyrki siihen, että nämä maat pääsisivät mukaan yhtenäismarkkinoiden toimiin ilman, että ne liittyisivät siihen. Nyt edessämme on uusi asia, joka ei liity pelkästään Euroopan talousalueen läpikäymiseen, vaan on jotakin pieniä Euroopan maita, kuten Andorra, San Marino ja Monaco, jotka ovat pyytäneet, että niiden suhteita unioniin vahvistettaisiin. Maat ovat pieniä, mutta niillä on suuria etuja ajettavanaan ja ne haluaisivat liittyä entistä tiiviimmin tiettyihin EUn rakenteisiin. Miten tässä voitaisiin toimia? Komissio on antanut kaksi toimintamahdollisuutta. Ensimmäinen, kuten tiedätte, on, että solmittaisiin assosiaatiosopimus näiden maiden ja EUn välillä. Ja toinen taas olisi se, että nämä kolme pientä valtiota liittyisivät suoraan Euroopan talousalueena jäseniksi. Ja sitten on Sveitsi. Sveitsi on ainoa nykyinen EFTAn jäsen, joka ei ole koskaan virallisesti liittynyt etaan. Tässä syynä on ollut se, että Sveitsi kansanäänestyksessä sai asiasta kielteisen tuloksen. Ja me haluaisimme nyt, että saisimme sellaisen rakenteen, jossa EU voisi toimia myös näiden pienimpien muiden maiden kanssa. Täytyy katsoa siis, mihin toimiin lähteä ilman, että Sveitsikään jäisi ulkopuolelle. Tässä on toimittu kahdenvälisin sopimuksin. Tämä on johtanut yli 120 kahdenväliseen allekirjoitetun sopimukseen Sveitsin ja EUn välillä. Usein nämä kysymykset ovat varsin retorisia. Mutta kysymme teiltä, eikö nyt komission mielestä ole tullut aika tutkia ETA-sopimuksen toimivuutta. Tämä on siis ollut voimassa vuodesta 1994 ja aika on kulunut lähes 30 vuotta. Nyt pystymme varmasti sanomaan ja arvioimaan, ovatko kokemukset olleet myönteisiä vai onko ollut tiettyjä rajoituksia. Nämä 20 vuotta ovat olleet täynnä tapahtumia. Nyt varmasti on osvittaa sille, että, että sopimuksen rakennetta voidaan oikaista ja saada tämä rakenne uuteen nousuun. Kaikkein tärkeintä olisi valita näistä kahdesta ehdotetusta vaihtoehdosta tehokkain. Toinen kysymys liittyy tiivisti ensimmäiseen. Kysymme teiltä, onko komissio halukas harkitsemaan vaikutuksia sisämarkkinoihin, joka mahdollisella ETA-sopimuksen laajentamisella olisi aikaisemmin mainitsemiini maihin. Voisivatko ne liittyä etäsopimukseen niin, että ne voisivat tiiviisti tätä kautta toimia yhteistyössä EUn kanssa? Vapaakauppasopimus on vuodelta 60. Se on todella vanha. Tämä antaa meille mahdollisuuden erityisiin suhteisiin Sveitsin kanssa. Tähän ei kosketa, mutta haluaisimme keskittyä tähän talousaluesopimukseen. Sitä voidaan päivittää, sitä voidaan muuttaa kerättyjen kokemusten nojalla. Ja etan voitaisiin helposti ottaa mukaan Andorra, San Marino ja Monaco. Tässä kaikki, kuten kysymysten osalta jo tuli ehkä ilmi. Meillä on tietyt preferenssimme, mutta haluamme tietysti kuulla teidän näkemyksenne. Kiitos. Seuraavaksi Malmström, komission jäsen. Äh, Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Vastaan teidän kysymyksiinne järjestyksessä. Kuten tiedätte, että sopimuksesta neuvoteltiin jo 20 vuotta sitten olosuhteissa, jotka ovat kovin erilaiset kuin tänä päivänä. Sopimusosapuolet ovat hyvin tietoisia muuttuneesta toimintaympäristöstä. Siksi sopimuksen välitarkastus, joka on julkaistu tai jota Liechtenstein, Norja ja komissio ja ulkosuudenhallinto pyysivät viime vuodelta, on tarpeellinen. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä sopimuksen toimintaan ja kolme e-, ETA-EFTA-maata ovat viime vuosina pyrkineet vähentämään niiden lainsäädäntöaloitteiden määrää, jotka vielä pitää saada saattaa samassa kuntoon etäsopimuksen mukaisesti. Näitä asioita pidetään prioriteettikysymyksinä. Yhteen, yhdenmukaisuus, oikeusvarmuus, kestävyys ja sisämarkkinoiden uskottavuus ovat kyseessä. Siksi nämä toimet ovat kaikki ohjenuorinamme myöskin silloin, kun tarkastamme etäsopimuksen toimivuutta. Mitä tulee sitten EUn puolella ja toimivaltuuksiin, joita virastoilla on? Tässä täytyy varmistaa se, että täytäntöönpano sisämarkkinan sääntöjen kohdalla ei mene epätasapainoon epäsuhtaiseksi. Lisäksi pohditaan kolmansien maiden osallistumista eri tavoin mukaan ottaen etä efta maata Voitko ne olla tarkkailijoita tai täysjäseniä ilman äänestysoikeutta? Lisäksi pyrimme löytämään oikein, oikein, oikeanlaisia ratkaisuja Esimerkiksi palvelukysymykset ovat erittäin suuri haaste, kun tarkastellaan eurooppalaisten valvontaviranomaisten toimivaltuuksia sen kun on kyse efta maista ja sitten efta maiden valvontaviranomainen niin se valvontaryö, joka EUlla on EU-pilarin kohdalla. Tämä myöskin heijastui efta kysymyksiin ja taroiset toimijat ja niiden toiminta ja tietyt asetukset. EUlla ja EFTAlla on erilainen käsitys siitä, pitäisikö ESAlle antaa samat toimivaltuudet tässä kysymyksessä. Etäyhtämaiden kohdalla. Viitattiin myöskin Monakoon, Samarinoon, Liechtensteinin. Viime vuonna komissio antoi tiedonannon, kuten tiedätte, näiden läisten naapureiden suhteesta EU-hun. Siellä oli viisi vaihtoehtoa osallistumisen osalta, joka jotkut ovat kunnianhimoisia, jotkut vähemmän kunnianhimoisia ja vähemmän kunnianhimoisia. Viime vuonna pohdittiin kahta vaihtoehtoa enemmänkin. Sitä, että pienet maat ensinnäkin osallistuisivat etätoimintaan tai toinen vaihtoehto neuvoteltaisiin vielä yksi puitesopimus, joka mahdollistaisi sen, että näin olisi pääsy EUn sisämarkkinoille mukaan ottaen horisontaaliset toimet ja sivuavat toimet ja institutionaaliset mekanismit sen sopimuksen mukaan, joka on etäalueen kanssa. Nyt pohdimme analyyttisesti näitä kahta vaihtoehtoa. Tulen raportoimaan näistä myöhemmässä vaiheessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vielä ennen vuoden päättämistä ennen kuin jos mennään eteenpäin. Mikä mahdollinen vaikutus olisi Andorran, Monakon ja Sanmarin osastumisella sisämarkkinoille on nyt analysoinnin kohteena. Nämä maat ovat hyvin pieniä, joten todennäköisesti vaikutus on hyvin pieni. Noin 150 000 ihmistä yhteensä olisi kyseessä. Yhteiset säännöt ja lain täytäntöönpano, tasavertaiset kilpailusuhteet ja oikeudellinen varmuus ja tasavertaiset kilpailumahdollisuudet kaikille Tämä on tavoitteena. Sitten Liechtenstein. Etärakenne toimii hyvin Liechtensteinin kanssa ja katsomme, että Sveitsin osallistuminen etään olisi kaikkein yksinkertaisin ratkaisu. toki kyselee Sveitsistä ja Liechtensteinista. Tämä olisi paras ratkaisu tällä hetkellä. Sisämarkkinan laajentaminen on siten, että Sveitsi olisi tässä mukana, olisi kuluttajien kannalta edullista sekä EUn että Sveitsin puolella halvemmat tuotteet, enemmän valinnan mahdollisuuksia tästä olisi tuloksena, joten komissio toivoisi, että se saataisiin vakuuttuneeksi etään osallistumisen hyödyistä. Yhtenäinen sisämarkkinasäännöstön täytäntöönpano olisi asia, joka täytyy ottaa kuntoon, mikäli Sveitsi liittyisi etään. Niin kauan kuin tällaista päätöstä ei ole, komissio pyrkii löytämään ratkaisun institutionaaliseksi kehykseksi, se aikoo sitten ehdottaa sveitsiläisen neuvottelijoita tässä suhteessa niin, että su- mahdollisimman suuri avoimuus ja oikeuden varmuus toteutuisi kautta sisämarkkinoiden. Toivottavasti tämä vastasi arvoisen jäsenen kysymykseen. Kiitos. Seuraavaksi Andreas Schwab, EPP-ryhmästä. Ja Frau Präsidentin. Puhemies, rouva komission jäsen, on jo aika myöhäinen hetki. Siitä huolimatta on tietysti iloinen siitä, että te olette näin selkeästi vastannut näihin sisämarkkinavaliokunnan kysymyksiin. Pienet maat, joista puhuttiin, niistä kollega Sancho Smith tulee puhumaan hiukan enemmän. Siksi minä puhuisin enemmänkin Sveitsistä, jonka te mainitsitte lopussa, rouva komission jäsen. Kollega Kofferati johdantopuheenvuorossaan viittasi siihen, että neuvotteluissa, joita komissio on Sveitsin kanssa jo käynyt jonkin aikaa, luonnollisesti parlamentin jäsenä olemme erityisen kiinnostuneita siitä, että saamme tietoa siitä, miten neuvottelut etenevät. Te puhuitte siitä, että isommissa puitteissa mahdollisesti saataisiin aikaan sopimus, että työstetään sopimusta, joka olisi mahdollinen jopa niinkin, että Sveitsi liittyisi etaan. Haluaisin tietää, onko niin, että kahdenväliset sopimukset missä kilpailulainsäädännön alulla merkitsevät sitten sitä, että komissio on valmis edistämään tällaisia lisäsopimuksia eh, vain jos on isollinen ratkaisu. Ja tämä itse asiassa on tätä vastaan, mitä te nyt, mistä te nyt puhuitte, sillä eh, kilpailu on myöskin asia, joka liittyy näihin pohdintoihin. Haluaisin kuitenkin kuulla siitä, mitä on tilanne energiasopimuksen osalta. Onko nyt todellakin niin, että komissio pitää edelleen kiinni siitä, että energiasopimus Sveitsin kanssa voidaan solmia vain, jos samanaikaisesti saadaan istunnalliset puitteet, joista te juuri puhuitte, ja että Sveitsi hyväksyy ne ennen kaikkea kiistakysymykset, joita on muutama, mutta kuitenkin on Euroopan ja Sveitsin välillä, pitäisi sana juridinen laitos, joka olisi hyväksyttävä Euroopan kannalta ja Sveitsin kannalta paikaksi, josta tällaiset kiisat voidaan ratkaista, jossa voitaisiin siis hyväksyä vieraat tuomarit. Haluaisin kuulla teidän arvionne siitä, miltä tilanne näyttää. Kiitos. Seuraavaksi Ertug. Frau Präsidentin. Kiitos puhemies, arvon komission jäsen. Uskon, että sekä ETA että 122 välistä sopimusta Sveitsin kanssa osoittavat, minkälainen vetovoima EUlla edelleen on EUn ulkopuolisiin maihin. On esimerkkejä, jotka osoittavat, että että valtioiden on otettava huomioon omien kansalaistensa toiveet, esimerkkeinä Islanti ja Norja. Islanti on kaksi kertaa pyrkinyt, tai Norja on kaksi kertaa pyrkinyt kohti jäsenyyttä, mutta niiden kansala, maan kansalaiset ovat kaataneet hankkeen. Ja samoin Islannissa taloudellisten ongelmien jälkeen kiinnostus on vähentynyt. Liechtensteinin osalta etan jäsenyys voi olla menestyksellinen ja mitä tulee näihin kolmeen pikkuvaltioon, siellä integraatiotoiveet ovat erilaisia. Siksi käännyn tässä komission puoleen. Kuten mainitsitte, Malmström, puhuitte näistä vaihtoehdoista, on ehkä mahdollista löytää yksilöllinen ratkaisu näille kolmelle mikrovaltiolle. Kiitos. Seuraavaksi Bilan. Obszar gospodarczy realizuje założenia. Euroopan talousalue toteuttaa liikkumisen vapautta, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta ja se laajentaa Euroopan yhteisön akin koskemaan muita maita. Tuloksena on se, että nämä maat ovat joutuneet soveltamaan erinäisiä säädöksiä esimerkiksi kuluttajan suojaa ja Euroopan unionin tietysti arvo lisääntyisi, jos Sveitsi liittyisi mukaan tähän Euroopan talousalueeseen ja San Marino ja Monaco ja Andola mainittiin myöskin niiden läheiset Brysselin lisäisivät sitä, että eurooppalainen perhe laajenisi. Olen sen puolesta, että markkinarakenteita laajennetaan ennen kaikkea, kun ajatellaan tavaroiden liikkumista. Hanke, jota Norja on koordinoimassa, on hyvin tärkeä. Se on hanke, jolla pyritään edistämään online-julkisia hankintoja kaikissa etäalueen maissa. Minusta meidän pitäisi laajentaa aluetta sisällyttämään siihen myöskin Turkki. Turkki on ollut mm, assosiaatiosopimuksen alaisena yli 50 vuoden ajan, eikä se vieläkään ole päässyt lähemmäksi markkinoita, ja se on helpompaa päästä markkinoille. Nämä, nämä markkinoille pääsy voisi edistää tällaista kehitystä, ja olisi korkea aika katsoa etäsopimuksia niin, että vähennettäisiin kaikkia puutteita. Smith. Kiitos. Seuraavaksi Sanchez Smith. Merci, Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues. Kiitos puhemies, komissaari Euroopan parlamentti on täysistunnossa puhunut San Marinon, Monakon ja Andorran lähentymisestä kohti Euroopan tasa-aluetta. Myöskin IMCO valikunta kahden vuoden ajan kulissien takana keskustelta on käyty ja pohti, pohdittu sitä, miten nämä maat saataisiin vähemmäksi Euroopan unionia. Olipa sitten kyse rahoituskysymyksistä tai verotuksesta Nämä kolme pientä maata haluavat lähentyä Euroopan unionin sen lainsäädäntöä. Kyse on 150 000 ihmisestä. Kuitenkin pienestä määrästä, väestömäärästään huolimatta näillä mailla olisi merkitystä läheisessä yhteistyössä Euroopan kanssa jokapäiväisessä elämässä. Itse tulen Ranskan interosasta ja tunnen Andorran ja sen merkityksen pyreneiden alueen kulttuurin ja talouden kehittymisen kannalta näiden pienten valtioiden että eivät edelläkään voi tehdä työtä tai opiskella tai asettautua vapaasti unionin alueelle. Niiden yrityksetkään eivät voi tuoda tuotteitaan ja palveluitaan vapaasti Euroopan alueelle vastavuoroisella tavalla. Ja pahempaa on se, että opiskelijat eivät voi osallistua Erasmus-ohjelmiin noista piiristä maista käsin. Monaco, San Marino, ja Andorra olisivat nyt halukkaampia osallistumaan yhteistyön Euroopan kansalaisten kanssa 20. lokakuuta. Näissä maissa äänestetään lähettämisestä koti Eurooppaa. Toivottavasti nyt neuvottelussa edistytään. On erittäin tärkeää, että näitä maita ei pidä millään tavalla lannistaa, vaan pikemminkin kannustaa yhteistyön meidän kanssamme. Näiden pienten valtioiden liittyminen Itaan pitäisi tehdä ainakin jonkinlaista tasapainoista yhteistyötä täytyisi saada aikaan. Avointa yhteistyötä, josta olisi hyötyä meille kaikille kummallakin osapuolelle. Kiitos. Seuraavaksi Liberatski. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitos, puhemies. Kiitos kovasti. Haluan kiittää teitä komission jäsen Malmström teidän antamistanne vastauksista, koska ne osoittavat, että mainitsit, että meillä on päätävä sopimus, mutta sitä voidaan tarkistaa. Ja toisaalta mainitsitte tietyt riskit näiden maiden su- suhteen, siis liittyen vastavuoroisuuteen. Meidän täytyy muistaa tässä nyt suhteellisuuden tajuu. Meillä on toisaalta puoli miljardia EUn kansalaista ja toisaalta kolme mikrovaltiota. Eli tässä toimitaan aika eri tasolla. Haluamme kuitenkin saada pääsyn näiden maiden markkinoille ja meidän on katsottava, mitä näiden maiden pääsy meidän markkinoille markkinoillemme merkitsisi. Viittaan tässä siis rahoitusalan, pankkialaan, tärkeisiin aloihin. Ensin on kuitenkin katsottava, haluavatko nämä maat liittyä ETA-han. Hanslik. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Sisämarkkinat yhteismarkkinat tuovat hyötyä jäsenvaltioille ja myöskin kansalaisille. Ne tarjoavat valtavia mahdollisuuksia vapaan liikkuvuuden, vapauden etsiä työtä muualta, saada koulutusta muissa maissa, missä tahansa jäsenvaltiossa. Lisäksi sisämarkkinat helpottavat saantia ja myöskin tarjoavat tällaista hyötyä yrityksille – ja mahdollistavat sen, että yritykset voivat toimia laajemmalti, ei vain yhdessä jäsenvaltiossa. Lisäksi sisämarkkinoiden avulla luodaan uusia työpaikkoja, joita meidän tärkeää tämän päivän Euroopassa. Suuremmat eurooppalaiset markkinat merkitsevät enemmän mahdollisuuksia kehittää taloutta. Siksi me tuemme aietta lähentää suhteita näihin maihin, jotka haluavat läheisempiä suhteita meihin, kuten Andorra, San Marino ja Monaco. Tämä on erittäin tärkeä myöskin näiden maiden kannalta. Ja samalla kun laajennettaisiin Euroopan talousaluetta, tämä veisi asioita oikeaan suuntaan, koska tämä edistäisi myöskin yhtenäismarkkinoita, sisämarkkinoita. Siksi meidän kaikkien olisi tärkeää kehittää parasta mahdollista yhteistyötä eri vaihtoehdot huomioon ottaen näiden maiden kanssa, että alue muodostaa mahdollisuuden tehdä enemmän yhteistyötä nämä kanssa. Sen vuoksi yhteistyön ehdoista pitäisi, ehtoja pitäisi parantaa ja samalla paremmin pistää täytäntöön sisämarkkinalainsäädäntöä. Mietikin vain, mitkä etäalueeseen liittyvät osatekijät pitäisi ensin ottaa huomioon kohteeksi komissiossa. Mitä asioita pitäisi ensin parantaa silloin, kun sisämarkkinasäännöstä säännöstä pistetään täytäntöön? Koska tällä hetkellä, kun maa liittyy Euroopan talousalueeseen. Säännöt, sisämarkkinasäännöt tulevat osaksi tuon maan lainsäädäntöä, joten lainsäädännön täytäntöönpano on niin ikään yhtä tärkeä osa etäalueen toimivuutta. Kiitos ja komission varapuheenjohtaja Karas. Niin, tällä viikolla olleista kysymyksestä haluan onnitella puhemiestä ja haluaisin myöskin omistautua aiheelle, mitään tulevaisuudelle. Ja ETA-sopimuksen tavoitteena on sen artiklan yksi mukaan se, että on jatkuvaa tasapainoista kauppa- ja taloussuhteiden vahvistamista sopimusosapuolten kesken, että tätä edistetään, jotta saadaan homogeeninen eurooppalainen talousalue. Kysymys ei ole pelkästään siitä neljästä perusvapaudesta koska EUn sisämarkkinoita, vaan kysymys myös tätä seuraavista äh, alueista ja niitä koskevat myöskin yhteistyömääräykset. Meidän kantamme tämä on tärkeää ja välttämätöntä. Siellä olemme jo aikaa sitten havainneet tutkimuksen ja tekniikan kehityksen alueella, samoin myöskin ammatillisen koulutuksen, nuorison, työllisyyden, energian ja yrittäjyyden alueilla – että me pääsemme eteenpäin vain yhdessä. Ja siksi sanonkin, meidän pitäisi nyt pohtia etan osalta sitä, mitä kaikkea kuuluu eurooppalaisen talousalueen edistämiseen. Sisämarkkina ja euro ovat hyvinvoinnin moottoreita Euroopan unionin sisällä. Ja naapuritalossa on sitten vielä Euroopan neuvosto. Kun me puhumme tulevaisuudesta, ei voi olla EUn jäsenyyshakemusta ilman, että kuulutaan Euroopan neuvostoon tai Euroopan talousalueeseen. Vähemmän kahdenvälisiä sopimuksia, vaan talousalue on esipiha jäsenyysneuvotteluille ja Euroopan neuvosto on sitten esipiha tällaiselle jäsenyyshakemukselle. Näin meidän pitäisi ajatella Euroopan talousalueen tulevaisuutta. Silloin säästyisimme ongelmilta ja Euroopan talousalueen tulevaisuutta voitaisiin todella muokata. Kiitos ja viimeinen puhuja on vastus. Obrigada, senhora presidente, senhora comissária, colega. Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen. 20 vuotta sitten allekirjoitettiin Euroopan talousalue sopimus jonka kautta pystyttiin laajentamaan Norjan, Islantiin ja Liechtensteinin sisämarkkinoita, jotka kuuluvat siis vapaakauppa-alueeseen. Ja tämä on vahvistanut kauppasuhteitamme alueella. On vapaa, täysin vapaa liikkuvuus. Ja tämä alue on ollut suuri menestys Ja näiden kauppasuhteiden arvo on 170 miljardia euroa, vaikka yhtenäismarkkinat eivät toteudukaan vielä täysimääräisesti. 20 vuotta myöhemmin San Marino, Andorra ja Monaco haluavat vahvistaa suhteitaan EU-hun. Ja tämä vahvistaa taloudellisia toimia kaikissa osallistujamaissa. Tämä taas tuo mukanaan kasvua, ja lisää työpaikkoja, joita Euroopan unioni todella tarvitsee. Tämä pitäisi vahvistaa vaikutusten arvioinnista, josta komission jäsen puhui. Euroopan pitää nyt arvioida etan toimivuutta, sopimuksen toimivuutta ja toimia täyttääkseen tietyt siinä olevat porsanreijät niin, että voidaan todella vahvistaa sisämarkkinoita entisestään ja vahvistaa myös suhteita näihin kolmen valtion. Kiitoksia. Seuraavaksi menettelyyn puhujalista. Ensin puheenvuoron saa Plenkovic. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Kiitos, puhemies. Halusin sanoa, että koska olen kroatialainen, liittymisemme kautta olemme mekin osaltamme laajentaneet että ja EFTA. Tai meidän piti siis kesäkuun lopussa erota EFTasta. Kyseessä ovat maat, jotka ovat täysin integroituneita EU-markkinoille. Ne ovat taloudellisesti kehittyneitä maita ja liittyminen Euroopan talousalueeseen ei näille maille olisi mikään valtaisa haaste. Olen tyytyväinen komission jäsen Malmströmin analyysiin siitä, miten voidaan tehostaa yhteistyötä Euroopan talousalueella. Ja olen tyytyväinen myös komission esittelemistä vaihtoehdoista yhteistyön tehostamiseksi. Kiitos. Thank you, President. President. Kiitos puhemies, komission jäsen. Olen sen valtuuskunnan puheenjohtaja, joka vastaa EUn ja ETAn välisistä suhteista. Haluaisin siksi kiittää sisämarkkinavaliokuntaa tämän tärkeän aiheen esiin ottamisesta. Uskon, että etätarkastelussa täytyy ottaa huomioon sisämarkkinoiden kehittyminen, erityisestikin silloin kun on kyse täytäntöönpanosta ja sisämarkkinalainsäädännön toteutumisen valvonnasta. Komissio jo totesi, että 20 vuodessa maa, maailman on muuttunut muuttunut. Monaco, San Marino, Andorra haluat nyt lähentyä kohti Euroopan unionia. Keskustelut näiden maiden kanssa ovat vielä meneillään että kehys on tärkeä viite näissä keskusteluissa. Komissio on antanut asiasta tiedonannon ja ilomille jäämme odottelemaan Sveitsiä koskevaa kertomusta. Ulkosuhdehallinnon kanssa kävi erinomaista vuoropuhelua ja vaikuttaa siltä, että ulkosuhdehallinto, neuvosto ja parlamentti ovat pitkälti samaa mieltä yhteisistä tavoitteista. Instituutioiden kehyksen pitäisi pitää sisällä myöskin parlamentin välinen pilari, joka mahdollisti sen, että parlamentti voisi myötä vaikuttaa merkittävästi asioiden edistymiseen. Kiitos. Viimeinen puhuja on Maletic. Zahvaljujem predsjedavajuća. Evropski ekonomski prostor od 1900... Euroopan talousalue vuodesta 1994 lähtien, kun sopimus solmittiin, on tuonut muassaan hyviä tuloksia. Vaihto maiden välillä on lisääntynyt ja etan sääntöjä on muutettu jatkuvasti. Nyt sääntöjä tältä osin on yli 6000. Tämä järjestelmä on varsin joustava ja se onkin tärkeää sisämarkkinoiden toimimisen ja perusoikeuksien toteutumisen kannalta. meidän on vastattava tähän järjestelmään kohdistuviin iskuihin, joita kriisi on aiheuttanut, ja meidän täytyy muuttaa institutionaalisia mekanismeja niin, että kansallisia ja eurooppalaista talousarviota voidaan käyttää optimaalisella tasolla niin, että voidaan puuttua esimerkiksi köyhyyteen tätä kautta. Malmström. Thank you, yes. Kiitos. Tämä on ollutkin pitkä päivä. Kiitos kovasti tästä keskustelusta. Pyrin vastaamaan joihinkin kysymyksistä Sveitsistä, jotta voidaan saada neuvottelut päätöksen energiasta. Olen, meillä on neuvottelut eh, insolvenssista puitteista, mitkä tullaan myöskin saattamaan loppuun ennen kuin mitään sopimusta voidaan soveltaa. Ja neuvottelut insolvenssista puitteista tähtäävät siihen, että Sveitsi voisi osallistua sisämarkkinoihin. Viime mitä tulee sitten kysymyksiin, jotka koskevat San Marinoa, Andoraa ja Monakoa, kuten sanottu, me tarkastelemme eri optioita raportissa, joka tullaan julkaisemaan muutaman kuukauden kuluttua, ja keskustelemme siitä teidän kanssanne. Oikeudellisesti katsottuna, jotta ne olla osa etaa, se tapahtuu joko Euroopan unionin jäsenyyden kautta, mikä on hyvin pitkän tähtäyksen tavoite, tai EFTAn kautta, eikä mikään näistä pienistä maista ole hakenut EFTAn jäsenyyttä, joten meidän pitää varmaankin löytää jokin toinen ratkaisu, jotta voidaan eh, nämä toipeet toteuttaa. Rova Sanchez Smith on paikalla. Eh, pidämme arvossa eh, sitä, miten pyritään, miten pienet valtiot edistävät paikallista kehitystä ja ulkopolitiikan, että me pyrimme ottamaan vakavasti huomioon ne aiheet, jotka te mainitsitte. Sitten EU-lainsäädäntön toimeenpano on tietysti välttämättä pakollista kaikille maille, jotka haluavat osallistua sisämarkkinoille. Miten tämä voisi tapahtua? Pikkuvaltioiden tapauksessa on asioita analysoidaan raportissa, jonka tulemme esittämään. Siellä annetaan lisää vastauksia. Tuli välittämään kysymyksenne, huolenaiheenne korkealle edustajalle Ashtonille – ja joku hänen edustajansa tulee varmastikin keskustelemaan teidän kanssanne tästä muutaman kuukauden kuluttua. Kiitoksia tästä hyvin tärkeästä keskustelusta ja kiitos puhemiehelle siitä, että olette johtanut tätä ja muita keskusteluja tänään. Kiitoksia komission jäsen Malmström. Kiitos myös teille muille, hyvät kollegat, tästä keskustelusta. Istunto jatkuu huomenna kello 8.30 Toivotan teille mukavaa loppuiltaa.